päättynyt ja seuraava istunto on huomenna torstaina 17. joulukuuta 2009 kello 9 alkaen, kello 13, sitten kello 15, kello 17 ja pöytäkirja tästä näkyy myös internetissä. Tämä istunto on päättynyt.